myöskin meidän täytyy tehokkaasti tietysti torjua myöskin petoksia ja uskon, että näitä kaikkia aiheita viemme eteenpäin hyvin päättäväisellä tavalla. Kiitoksia, Rebanier. Barnier. No niin, kollegat, keskustelu on päättynyt ja äänestys sähköisesti välitettävistä rahapeleistä tapahtuu huomenna puolen päivän aikaan. Seuraavaksi keskustelen mehiläisten terveydestä ja mehiläishoitoalasta. Esittelijä on herra Taip Aidi ja hän saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi tisztelt dalli biztos úr kedves kollégák! jelentés méhegészségügyre összpontost de az ágazat más fontos kihvásaira is választ kvánok adni. on myös muita tärkeitä asioita kuin mehiläisten terveys mutta minä haluaisin nyt kuitenkin tähän ongelmaan antaa vastauksia. Komission asiasta vastaava pääosasto on laatinut tästä erinomaisen kertomuksen ja olenkin oman mietintöni sen pohjalta laatinut. Toivon myös, että lukuisat ehdotukset, joita tässä mietinnössä esitetään, otetaan huomioon neuvostossa, komissiossa sekä mehiläishoitoalalla. Mehiläishoitoala ja pölytys on hyvin tärkeää maanviljelyssä. Esimerkiksi 85 prosenttia viljelyalueista ei olisi olemassa ilman pölytystä. Eli mehiläishoitoala luo hyvin tärkeitä yhteisiä hyödykkeitä ja siksi meidän täytyy tukea mehiläishoitoalaa yhteisön varoista. Valitettavasti ei ole lääkkeitä riittävästi, siis lääkkeitä, joilla mehiläisten sairauksia voitaisiin hoitaa, koska suuret lääkeyhtiöt eivät ole kiinnostuneita kyseisten lääkkeiden äh, kehittämisestä. Ja valitettavasti miettii, mehiläishoitoalalla ei ole myöskään varaa tukea lääkkeiden kehittämistä. Ja jos nyt yhteisön varoista ei tueta tätä, niin mehiläishoitoalan kriisiä ei voida ratkaista. On myös toinen ongelma, nimittäin se, että mehiläishoitoala ei ole riittävän hyvin organisoitu. Meillä ei ole riittävää tietoa mehiläisten sairauksista, mehiläispesien määristä. Ja siksi olisikin tärkeää, että me saisimme luotettavia tietoja jäsenvaltioista. Ongelmia tuottaa myöskin mehiläishoitajien koulutus. Jäsenvaltioiden pitäisi järjestää mehiläisten hoitajien ammatillista koulutusta. Myös kasvinsuojeluaineet vaikuttavat mehiläisten terveyteen. Euroopan parlamentissa on jäseniä, jotka syyttävät kasvinsuojeluaineita kaikissa ongelmissa. Minulla on toinen kanta. Valitettavasti jotkut lobbarit eivät tai ovat to- toimineet niin, että joitakin aineita ei ole voitu tähän mietintöön ottaa mukaan. Nimittäin tietyt aineet voitaisiin korvata sellaisilla toisilla aineilla, jotka vahingoittaisivat vähemmän mehiläisten terveyttä. Kyse on muun muassa neonikotideista, ja olisi hyvä, että näistä aineista päästäisiin eroon kasvinsuojeluaineissa, torjunta-aineissa. Komissio haluaa myös hunaja-alaa koskevaa direktiiviä tarkistaa, koska tällä hetkellä direktiivin määritelmät eivät ole riittävän selkeitä. Tämän vuoksi meitä ei voida suojella riittävästi ja lisäksi myös tuodun, tuodun hunajan laatussa on ongelmia. Sitten muuntogeenisistä organismeista hunajassa siitä käydään paljon keskustelua ja ylipäätään keskustellaan siitä, ovatko muuntogeeniset organismit vaarallisia vaiko eivät. Minä pyytäisin komissiota teettämään luotettavan tieteellisen tutkimuksen, koska tällä hetkellä meillä ei ole käytössämme tällaista tutkimusta, vaikka kyse on tieteellisestä asiasta. Sitten antibiooteista Euroopan unionin olisi säänneltävä tätä asiaa pitäisi ajatella sitä, että lihalla, lihan suhteen on tietyt rajoitukset, kuinka paljon jäämiä saa olla. Tietysti lihaa käytetään enemmän kuin hunajaa, mutta hunajalla tällaisia rajoituksia ei ole. On sanottu, että jos mehiläisiä ei enää maailmassa olisi, niin neljän vuoden kuluessa koko ihmiskunta tuhoutuisi. Ja me näemmekin me, mehiläishoidon merkityksen luonnon monimuotoisuuden varjelemisessa sekä koko ihmiskunnan terveydessä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt käsiäimenettely. Ne, jotka eivät ole vielä tänään puhuneet, saavat ensiksi puheenvuoron, koska meillä on aivan liikaa puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä puhuu Herra Kelly. As the previous speaker said, this is a... Kuten aiemmat puhujat sanoivat, tämä on erittäin tärkeä aihe. Ja kuten Einstein tuossa jo tuli mainituksi, niin hän ainakin tiesi, kuinka tärkeä tämä aihe on. Ja tuo sitaatti on hyvä pitää mielessä ja korostaa sitä vielä, koska jos 25 prosenttia lajeista on riippuvaisia pölytyksestä, ja jos sitten mehiläiset kuolevat ja tämä loppuu, niin kyllä Einstein oli tässä yhteydessä oikeassa. Tähän liittyy monia asioita, joita pitäisi tarkastella. Ja me tietysti olemme pyrkineet pitämään huolta kotoperäisistä lajeista ja estämään vieraslajien tuonnin on tärkeää, että tällaiset kotoperäiset lajit säilytetään, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja samoin myöskin, jos ajatellaan taloutta, jos pystytään kasvattamaan ähm, hunajan merkitystä äh, hyvän äh, ruokavalion osana, niin uskon, että tällä on varmasti vaikutuksia. Kiitoksia Kelly. Seuraavaksi herra Rova Regner. Kiitoksia puhemies mehiläisten terveyskriisi aikoina ei varmastikaan saa sitä merkitystä, kun se ansaitsi on aika väärä näkemys. Onhan sanottu, että ihmiskunta voisi elää ilman vehiläisiä neljä vuotta. Vehiläisten hoito on osa maataloutta, elintarviketuotantoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja koko meidän elämäämme. Ja ja nyt puhun Itävallan tilanteesta yksittäisellä alueella. Tästä vastuu on on, vehleisten osuus on 30 prosenttia. Selvitykset osoittavat, että tämä ei saa olla ainoa askel. Me tarvitsemme konkreettisia ohjaustoimia, joilla voidaan tukea ja meidän pitää tiukentaa myös kasvintorjunta, kasvisoluaineiden lupamenettelyä. Muuhona ja Venäjä mehiläiset ovat osa nykyaikaista maataloutta ja ja siksi meidän, sille pitäisi saada suurempaa äh, taloudellista tukea tutkimukselle ja mehiläisten terveyden esistämiselle ja tehokkaille ja standardoiduille lääkkeille jäsenvaltioille ja vaihtoehtoisille mahdollisuuksille saada, saada mehiläisten hoidon käyttöön. Kiitos. Kiitoksia, herra Eichhut. voorzitter eh, we zijn het allemaal blijkbaar eens over het belang van bijen. olemme samaa mieltä siitä että mehiläiset ovat tärkeitä mutta kun luin tätä mietintöä niin tässä ei oikeastaan esitetä mitään kritiikkiä sitä maatalousmallia kohtaan jota eh, tässä Äh, harjoitetaan. Tässä tietysti puhutaan lääketeollisuudesta ja vaaditaan äh, sen toimia ja vaaditaan myöskin, että viljelytapoihin puututaan, mutta on myöskin olemassa vaihtoehtoisia tapoja. Neonikoniit on saatava pois markkinoilta ja samoin on äh, myöskin pyrittävä eroon GMOista. Tällä hetkellä tätä varovaisuusperiaatetta ei noudata. Tämä on hyvin olennaista ja hyvin tärkeää. Uskon, että tätä mallia täytyy muuttaa ja vain silloin voidaan todella löytää ratkaisu tähän mehiläisten kuolleisuusongelmaan. Kiitoksia, herra Stevenson. Kiitoksia, puhemies. EU-tuomioistuin määräsi syyskuussa, että kaikki, kaikissa hunajapaketeissa pitäisi olla ilmoitus, että tämä, tässä, tämä sisältää siitepölyä. Totta kai huneja sisältää siitepölyä. Jopa viisivuotias voi sen kertoa. Se olisi ikään kuin laitettaisiin, että pähkinäpaketissa – että tässä paketissa saattaa olla pähkinöitä. Se on vaan merkitsevää lisäkustannuksia teollisuudelle silloin, kun taistellaan äh, tällaisia punkkiongelmia vastaan. Tämä on äärimmäisen epäterveellinen ja me olemme kuukausia puhuneet äh, parlamentissa äh, kuluttajien tieto-oikeudesta ei ole tuomioistuimen asia tehdä päätöksiä. Meidän, se on meidän asiamme lainsäätäjänä tehdä päätöksiä tällaista asioista. Siksi ehdottaisinkin eh, tuomareille, että että siellä Luxemburgissa sanottaisiin, että tämä, <laughs> tässä tuomioistuimessa on pöllöjä. No niin, sitten herra Ferreira. Obrigado. Obrigado, Kiitos puhemies mehiläisyhdyskuntia kuolee ja se on oikein huolestuttava ongelma, johon ei ole helppoa ratkaisua. Nämä ongelmat koskevat sekä mehiläisyhdyskuntia että metsässä asuvia populaatioita juuri pölyttymisen suhteen. Siksi tähän tarvitaan ratkaisuja. Tämä kaikki johtuu monoviljelystä, yhden lajin viljelystä, tehoviljelystä, siitä, että käytetään torjunta-aineita, muuntogeenisiä organismeja ilman, että noudatetaan ennaltavarautumisen periaatetta. Tarvitaan lyhyen aikavälin toimenpiteitä, mutta olisi mentävä pidemmälle. Tarvitaan todella syvällisiä toimenpiteitä. Tärkeää olisi muuttaa muuttaa maatalousmallia ja YMPn uudistus olisikin mahdollisuus tehdä jotakin, mutta en ole varma, menemmekö oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Patrao Neves. E Kiitos puhemies. Minä haluan esittää kiitoksen esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä tärkeästä elementistä. Nimittäin pitäisi ottaa huomioon myös tällaisen epäterveinen kasvi, äh, tällaisen äh, alalajien ilme, Tämä on johtanut siihen, että eläinlajit, jotka ei, ovat, äh, ovat äh, eläinlajeja sijoitetaan paikkoja, jotka eivät ole niiden luontaisia kasvupaikkoja. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä erityispiirteet, jotka ovat prioriteerisia. Hunajan tuotanto en, ennen luonnollisen vehiläisen elämää. Tämä tuo mukanaan loisia ja tämä saattaa tuhota paikallisia lajeja. Siksi onkin tärkeää, että, että mehiläishoitajat saavat kunnollisen koulutuksen, saavat kunnollista tietoa, jotta nämä kielteiset ilmiöt voidaan, saadaan poistettua. Sitten seuraavaksi Rova Malkkis. Dank u wel, voorzitter. Ik ga heel kort zijn ik ondersteun ook de alternatieve resolutie die morgen... Eh, Kiitos. Minä tuen vaihtoehtoista päätöslauselmaa, josta äänestetään huomenna, koska me selvitämme näitä asioita lapsillemme ja sitten itse asiassa, jos mehiläiset kuolevat, niin emme enää pysty näitä asioita lapsille selittämään, koska ei ole enää olemassa mehiläisiä. Tällä tavalla monet muut asiat menevät myöskin saman tien, ravinto, maatalous, niin että tämä on todella vakava asia. Ja me muutamme todella nyt perustavanlaatuisesti luontoa ja teemme sen itse asiassa aivan väärällä tavalla. Sillä tavalla, että annamme maanviljelijöiden käyttää liikaa torjunta-aineita, teho viljellä harjoittaa monokulttuuria. Uskon, että meidän täytyy nyt mennä takaisin perusasioihin. Kiitoksia sitten herra Brons. Uh, bees, like their soulmates, the Roma, are famed for being free. Mehiläiset, kuten niiden sielunsiskot, omalaiset, ovat kuuluisia monista asioista. Mehiläiset eivät juurikaan ähm, välitä siitä, minkä nimistä siitepölyä ne keräävät. Ja Strasbourgin kysellä, että mitä mieltä siellä ollaan muuntogeenisten organismien käytöstä hunajassa. Ja kun puhuttiin näistä romaneista, jotka kierrättävät metallia, niin se voitaisiin, se voitaisiin liittää myöskin tähän. Tämä liittyy myöskin hunajaan, mehiläisiin ja hunajan valmistajiin. Meidän, täy, meidän täytyy toimia niin, etteivät yritykset kuitenkaan joudu tämän to, toimialan ulkopuolelle. Kiitoksia. Viimeinen puhuja Ruva McKinnes. Kiitos puhemies ja kiitän esittelijä. Minusta tämä olisi ollut tämä mietintö olisi ollut, ollut hyvä tehdä sekä kaikista mehiläisistä. Silloin kun jokainen, tekee, jokainen voi tehdä päätelmiä tästä ongelmasta, tämä mietintö puhuu siitä, että meillä ei ole luotettavaa ja riittävää tietoa asioista, jotka vaikuttavat hunajamehiläisiin ja me tarvitsemme tehokkaan järjestelmän, joka antaa meille tietoa, johon me voimme luottaa, jolta puolelta voidaan työskennellä. Tämä on todellakin tärkeä se ajatus torjunta-aineista, että se olisi ongelma. Sitä täytyy selvittää, mutta ajatus, että tuottajien täytyisi käyttää mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan torjunta-aineita, sitähän on säädelty uudella lainsäädännöllä torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Se täytyy muistaa. Hyväksyn kyllä, että harrastelijat kaikki, kun puhutaan harrastelijoista, kaikki kaikki hyönteiset tarvitsevat oman alansa. Ja äskeinen kollegani mainitsi, että minulla on muutama hehtaari varten, eh, eh, se toimii. Siellä on eri mehiläislajeja, se toimii. Näitä toimia voidaan eh, käyttää maatalouspolitiikasta ja sitä voimme tukea. Kiitoksia. Kiitoksia Rova McInnes ja sitten annan puheenvuoron komissaari Dallille. Thank you, Mr. President, honorable members. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. On hienoa nähdä, että monet monista asioista keskustellaan parlamentissa, neuvostossa ja muualla juuri tänä vuonna, kun komissio julkaisi tiedonantonsa mehiläisterveydestä viime joulukuussa. Tässä on todella pyritty ymmärtämään paremmin asiaa. Ja meidän päätelmämme ovat edelleen päteviä. Monet asiat liittyvät mehiläisiä. Mehiläiskuolemiin on useita syitä, joihin kuitenkaan tutkijat eivät ole vielä löytäneet syytä. Haluaisin todella esittää tunnustusta Tapajille tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin monimutkainen aihe. Monet asiat, jotka liittyvät mehiläisten terveyteen, ovat mukana tässä mietinnössä. Valitettavasti mitään yksittäistä ratkaisua tai pikakeinoa tähän ei ole. Meidän pitää kuitenkin kiinnittää tähän huomioon tulevissa tutkimusohjelmissa. Ja kaksi tekijää ovat tärkeimpiä. Komissio on jo tehnyt aloitteet tärkeistä toimenpiteistä, jotka liittyvät eläinten ter- mehiläisten terveyteen. Lisäksi halutaan tukea kansallisten mehiläishoitoohjelmien rahoittamista. On myös muita toimenpiteitä suunnitteilla ja parlamentin tuki ja parlamentin kanta antaa meille todella ajatel- ajatuksen aihe, ajattelun aihetta ja me kiinnitämme huo- tarkasti huomiota kaikkiin näihin huomioihin. Yritämme tehdä päätöksen parhaista käytännöistä ja toimenpiteistä, mutta valitettavasti komission työkalut ovat rajalliset. Kansallisilla toimijoilla on tässä merkittävä rooli. Esimerkiksi pitäisi voida investoida siihen, että markkinoille saataisiin uusia lääkkeitä ja jäsenvaltioiden pitäisi myöskin edistää hyviä mehiläishoitokäytänteitä. Olisi levitettävä käytännön tietoa mehiläishoitajille. Vielä kerran haluaisin todeta, että todella arvostan parlamentin arvokasta mietintöä ja odotan suuresti sitä, että pääsemme viemään tämän asian käsittelyä pidemmälle. Kiitos tämän tärkeän asian. Kiitoksia komissaari. Keskustelu on päättynyt ja niin kuin edellisessäkin tapauksessa äänestys on huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistalla on rouva